Okay, colleagues. No niin, kollegat. Okay, colleagues, I think we can... Um... No niin, kollegat, ehkä voisimme aloitella, jos ystävällisesti voisitte istuutua. Firstly, can I welcome everybody back? Ensinnäkin tervetuloa jälleen lomilta. Toivottavasti oli rentouttava kesäloma. Toivottavasti ei nyt tunnu siltä, että on täällä ikään kuin loma ollutkaan. Eli Toivottavasti kaikki meni hyvin tulkitkin. Toivottavasti teillä oli kiva kesätauko ja näin innolla taas työssä mukana. Tämä on ensimmäinen valiokuntamme kokous uutena kouluvuonna ikään kuin, ei niinkään parlamentaarisena vuotena. Aika lailla lyhyt kokous, koska tärkeimpänä tehtävänä me tänään on toimittaa äänestykset talousarviosta ja ilmastopäätöslauselmasta. Eli ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Voimmeko hyväksyä esityslistan muutoksitta? Kiitoksia kovasti. Ja sitten ihan muutama ilmoitus ennen kuin menemme itse äänestyksiin. Ensinnäkin meillä on nyt Euroopan kehitystiimavuosi. Parlamentti on laatinut myös esityslehtisen tiedotuspääosastossa, jossa kerrotaan teemavuodesta. Teille olisi pitänyt tulla tällainen kappale. Sitä on saatavilla suuremmissakin määrin eri kielillä kolmannelta kerroksesta, kolmannelta kerroksesta lähellä teidän postilaatikkojanne, eli toisella puolella vasemmalla on jakelukeskus asiakirjojen varten, niin siellä löytyy näitä enemmän omilla kielillänne. No Luxemburgisella ei taina olla valitettavasti. No virallisella kielellä ainakin löytyy enemmän kappaleita, jos haluatte käyttää niitä vaalipiireissänne. Niin ikään teille on kai jo toimitettu viimeisin esityslehtinen tästä teemavuodesta syyskuuta varten. Siellä on aiheena väestökehitys ja muuttoliike. Se on englannin kielellä olemassa paperiversiona ja sähköisenä myös. Se löytyy meidän parlamenttimme verkkosivultaan. Totta kai pakolaiskriisi on vienyt meidän huomiotanne niin varmasti erityisesti ainakin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kyllä tässä on parantamisen varaa. Ja minä tiedän, että me olemme oikeastaan aikaisemminkin jo keskustelleet. Mutta kun moni on kääntynyt komissionkin puoleen, mitä teette, mitä tapahtuu humanitaariselle avulle, niin minä olen pyytänytkin, että ECO-pääosasto tulisi kokouksemme ensi kerralla ja kertoisivat, mitä EK e ja komissio tekevät tässä humanitaarisessa kriisissä, pakolaiskriisissä. Eli me keskustelemme siitä kokouksessamme 23. tai toinen päivä syyskuuta. Toivottavasti se sopii teille. Niin ikään vielä sen verran, että juuri ennen kesälomia koordinaattorit pyysivät, että täysistunto menisi syyskuussa yksi aihe – Nimittäin konferenssi, joka New Yorkissa käsittelee tuhatvuotistavoitteita. Sinne menee myös valtuuskuntamme, kuten tiedätte. Se on tärkeä konferenssi. On tärkeää, että meidän valiokunnasta menee valtuuskunta ja syyskuun kakkostäysistunnossa siitä äänestetään ja kuullaan komissioltakin kokousvalmisteluista. En tiedä, onko se keskiviikko 19 kai syyskuuta. Ja komission jäsen Nimitska ei silloin voi olla paikalla 19. syyskuuta, koska hän on Itä-Afrikassa. Hän kyllä menee New Yorkiin. Ja valiokuntamme hän on valmis tulemaan maanantaina 21. ja kertoo sitten konferenssin valmisteluista. Samana päivänä meitä on pyritty tekemään yhteistyötä, Meitä on kehitetty yhteistyötä Kansallisparlamenttien kanssa ja liittopäivät Saksassa on valmis tulemaan tänne myös keskustelemaan vuosituhattavoitteista. Tämä tuli ihan juuri ennen lomia kesä-heinäkuun loppupuolella tämä ehdotus. Eli otetaan tämä heidän kehitysvaliokuntanne ehdotus myöhemmin. Ja totta kai puheenjohtaja voi sitten heidän puoleltaan osallistua keskusteluun, jos siltä tuntuu. Kansalliset parlamentitkin täytyy saada tähän mukaan. 21. päivä syyskuuta aamupäivällä. Se oli ensimmäinen ilmoituksen ja sitten kolmas kohta esityslistalla komission ilmoitukset. Aikaisemminkin joka sovittiin, että William Neal tulisi tänne Peter Craig McQuaid on jättämässä komission. Hän oli meidän yhteyshenkilömme komissioon monen vuoden ajan. Hän lähtee siitä hommasta ja menee uuteen tehtäviin, tehtävään. William Neal on korvamassa hänet, mutta hän onkin mennyt sellaan kabinettiin. Ei hän ole siis täällä tänään. Ket Metterian on täällä kuitenkin paikalla, en tiedä missä. Onko hänellä jotain lausuttavaa? Thank you. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos, että komission puolesta saan kertoa teille jotakin tietoja. On pyritty kertomaan tietoja 2015 jäljellä olevasta työohjelmasta tai käynnissä olevasta ja sitten 2016 työohjelmasta jotakin tietoja. kaksi tärkeää aloitetta 2016 vuodelle odotetaan tulevan ensinnäkin 2013 sosiaalisen kehityksen ohjelman toteuttaminen, kun sen kattavuus on universaalinen, se aiheuttaa omat ongelmansa ja odotamme myös, että se johtaa arviointiin EU-politiikassa, kehitysyhteistyöpolitiikassa. Siinä on kuultu laajasti, 2000, tai kuulla laajasti yleisöä 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Toinen tärkeä aloite 2016 vuodelle tulee olemaan tietysti kottonun jälkeinen äh, asian käsittely sen jälkeen, kun 2015 lokakuussa hyväksytään äh, konsultaatiopaperi. Niitä täytyy tutkia siellä liittyen 2016 loppuun mennessä hyväksytyiksi tulevien politiikka-aloitteiden kanssa. 2016 aloitetaan myös aloitetta turvallisuussektorin uudistuksesta sen jälkeen, kun kapasiteetin rakentamisesta kehitysyhteistyössä annettiin tiedonanto 2015 keväällä. Työ jatkuu erityisesti turvallisuussektorin uudistuksesta. Odotamme, että tämä on myös TV-valiokunnan intressissä. Muista aloitteista puhuen pääasiassa 2015 vuodelle aloite on henkilökunnan työasiakirjana sen muodossa naisten voimaannuttaminen niin, että parannetaan ulkosuhteissa naisten ja tyttöjen voimaannuttamista. Tämä täytyy hyväksyä nopeasti, jotta nyt saataisiin edistysaikaan vain alueella. Kehyksessä pitäisi identifioida vastuun velvollisuutta ja kehitysyhteistyön osuutta tyttöjen ja naisten elämässä ja voimannuttamista. Sitten kehitysyhteistyössä täytyy saada aikaan parempia aloitteita aikaan. Sen otetaan huomioon PCD ja kasvattaa EUn tämän alan työn näkyvyyttä kansainvälisesti EUhan tekee tärkeää työtä tällä alueella. Myöskin sitten henkilökunnan työasiakirja antaa komissiolle mahdollisuuden kehittää ja puuttua uusiin laitteisiin laajassa eh, mielessä eh, laittomien rahavirtojen torjuntamiseen ja parantaa johdonmukaisuutta olemassa olevien EU-politiikkojen kanssa suhteessa kehitysmaihin. Se pitäisi hyväksyä kolmannella tai neljänneksen neljänneksen 2015. Eli vielä tämän vuoden puolella. Odotetaan myös julkistamista tämän vuoden loppuun mennessä tietoja, jotka perustuvat EUn tuloskehykseen. Sen pitäisi olla sitten osa vuosittaisesta kehitysyhteistyön raporttia tulevina vuosina linjasta julkaisuja suunnitellaan täksi vuodeksi, vielä tämän vuoden lopussa siis. Ja sitten lopuksi 2016 vuodelle siis toinen raportti ruoka- ja turvapolitiikka sitoumusten toteuttamisesta. Siinä halutaan EU-välintulojen tehokkuutta parantaa ja informoida elintarviketurvapolitiikka sitoumusten toteuttamisesta. 2016 alkupuolella odotetaan sitä. Ja sitten viimeisenä aloitteesta, tai niitä nyt olekaan enää. Tässä oli kaikki. Kiitos. Kiitoksia. Siinä oli aika lailla tavaraa. Ehkä voitte lähettää tämä meille, niin meidän lähetämme kollegoille kirjallisesti. Siinä on niin paljon tietoa, joka on kuin hyödyllistä. Herra Görens, olkaa hyvä. Minä halusin nimenomaan pyytää, päättää, että sama asia te ehditte ennen minua vaatimuksissanne. Kiitos siitä. Ei. Selvä. Kiitoksia kovasti. Paljon aloitteita. Olisi hyvä että voimme antaa ne kollegoille. Siitä olisi hyötyä valiokunnassa, varsinkin näin kauden alussa lomien jälkeen. Ja nyt EKO-pääosasto, onko teillä jotain lausuttavaa? Herra kiitoksia kovasti puheenvuorosta. Ihan lyhyesti kertoisin teille eilisestä hyväksymisestä tiedonanto kohti humanitaarista huippukokousta, globaali kumppanuustoiminnan hyväksi. Tämä on toimitettu teillekin jo tiedonannon perustana on yksimielisyys humanitaarisen avun merkityksestä osana visiotamme humanitaarisen järjestelmän uudistuksessa. Ja ensi toukokuussa Istanbulissa on tulossa huippukokous aiheen tiimoilta. Siellä on ehdotettu myös tiettyjä suosituksia, joita pitäisi tukea myös huippukokouksessa jos haluatte, niin voimme totta kai esitellä tiedonantoa jossain myöhemmässä kokouksessa jatkaa keskustelua ennen huippukoukussa. Kiitos. Okay, I think we definitely... Kiitos aivan ehdottomasti. Haluaisimme, tämä on tärkeä tiedonanto, haluaisimme, että sitä meille esitellään. Herra Guerrero ei ole nyt paikalla, mutta varmasti puhutte hänen kanssaan hän humanitaarisen avun koordinaattorimme. Kollegat, kysyttävää. Ekkolle. Ei. Kiitoksia kovasti näistä tiedoista. Sitten kohta neljä äänestyksen toimittaminen uudesta ilmastosopimuksesta Pariisissa. Tehän tiedätte, että Pariisin COP-kokous on ratkaiseva ilmastopolitiikassa. Se on kansainvälinen konferenssi, on erittäin tärkeää, että meidän valiokuntamme osallistuu prosessiin. En tiedä, haluaako eh, esittelijä pikaisesti Rova Zaborka jotain sanoa tästä. Ah, merci, merci beaucoup, madame la présidente. Je voudrais bien... Kiitos paljon rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, sihteeristöä heidän antamastaan avusta. He olivat erittäin yhteistyöhenkisiä. Kiitos paljon. Kiitos. Tiedän, miten vaikea näitä saada valmiiksi juuri loman jälkeen, kun ihmisiä ei ole saatavilla. Kiitoksia kovasti tiedosta työstä ennen kuin aloitetaan äänestys. Sihteeristö haluaisi testauttaa vielä laitteet, voisitteko painaa mitä tahansa nappia. Katsotaan toimiiko kaikki. Äänestys päättyy. No niin, voisitteko äänestää? Oletteko äänestäneet kaikki? Herra Schöpfling. My card, madam. Ikävä kyllä korttia ei tullut mukaan. Without my... Olin ilman korttia. Äänestyskorttia. I just raise my hand. Nosta vain kättä jos kelpaa. Okay, for the S&D that's... SDssä yksi liikaa. SD just one too many. SDssä yksi liikaa siis. Jos vain yksi ilman korttia, niin voidaan hänet lisätä, jos täytyy jotain tarkistuksia tehdä. tehdään näin. Jos kovin paljon on, niin se ei ole mahdollista, mutta jos tänään vain yksi, niin kyllä se sopii ne. Tuskin tässä kovin paljon hankalia äänestyksiä on tulossa. Eli näin. No niin. Ensinnä kompromissit. Kiitos kollegoille näistä. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti kom- tarkistuksen yhdeksän. No, compromise five, amendment nine, amendment nine voit open, vote Äänitys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Nyt täytyy tämä tarkistaa. Eli numero 27 äänestys alkaa. Ja päättyy. Höp, herras. Nyt minulla on kortti, tai kaiskusta löytyy, eli äänestätte jo. Eli hylätty näin ollen. Tasapeli. 10, 10 hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan, va, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No samat enemmistöt ja 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 45. Sivulla 4. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneellisesti koko lausunto luonnosäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 19.02. Kiitoksia Ruvan Zavorska ja muut kollegat, kiitoksia kovasti. Tieto viedään ympäristövaliokuntaan. The next item is... Seuraavaksi meillä on kohta viisi. Toimitamme äänestyksen talousarviosta. Lähetämme budjettivaliokunnan lausuntomme. Eli tässä on erinäinen määrä tarkistuksia. Arne Liits on meidän valmistelijamme, joka ei ole paikalla. Haluatko nuorpet jotain sanoa? Ei mitään sanottavan äänestystä. Eli suoran äänestyksen siis. Eli eivät ole tarkistuksia oikeastaan vähän hankalampaa. Ei kun ovatpa. Numerointi on vähän hankalampaa. Two, yeah. Yeah, we just use the two last digits. Käytetään noita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 hyväksytty 02 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 03 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 04 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 05 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 06 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 07 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 raukeaa. 37. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 09 raukeaa. 10. 570 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 11. 11 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 1 esittelijältä. Rova Neuburg. The all amendment, yeah. Uh, I said in Deutsch. Yeah. <laughs> niin, puhun saksaa. kysymys. Itse asiassa oltiin sovittu, että vain äänestetään niistä pilottihankkeista, jotka on komissiossakin hyväksytty. Nyt on kuitenkin neljä pilottihanketta, jotka komissio on arvioinut kielteisesti. Minulla ei ole ihan selvää, että miksi niistä täytyy äänestää. Um, ähm, Mr. Noiser. Tuva Noiser. I don't know. I mean, it's on the voting list. Se on äänestysluettelossa kyllä, että minun mielestäni se siellä on. Voidaan äänestää siitä, jos ei tykkää äänestää vastaan kyllä. Tästä on keskusteltu, mutta ei mitään vaatimuksia tehty kuitenkaan. Äänestetään nyt vaan. Äänestetään siis. Pom, ju. Uh, um. Kirjitto kertoisi vai teille, nämä ovat käynnissä olevia hankkeita. Se on syy, miksi ne ovat mukana. Eli jo vireillä olevia tai työn alla olevia. Eli niillä on oma historiansa komissiossa epäilemättä. Eli äänestetäänpä siis Suullinen tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. En tiedä ihan tarkalleen. Äänestys alkaa. Yeah, the vote is open. I, I do not know why we are voting. En tiedä miksi ään, äänestämme kollegaamme vastaan, mutta se on listalla. Okay. So the vote, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli voitte sitten tykönänne miettiä, miksi äänestätte kollegaa vastaan. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta ajanteeksi 19, 30 ja 40 kaikki yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestystä ei siis suoritetta, koska näistä äänestetty yksitellen. Eli kiitoksia kovasti Arne Liitsille, että hän valmisteli varjosytyöiden kanssa tätä listaa. Kiitos kollegoille äänestyksistä. Ne on hoidettu nyt kohtaan kuusi keskustelu talousarviosta. Ja kuten nyt totesin, Arne Liitsi ei voi olla paikalla tänään. Tämähän on lausuntomme talousarvioon, joka menee budjettivaliokuntaan. Herra eh, Norbert Noiser edustaa häntä täällä. Olkaa hyvä, Norbert. Okei, okay, vielen dank. Okay, kiitos kovasti. Pahoittelen Aaren Litsin puolesta. Hän on kotikaupungissaan tänään, koska Saksan kehitysministeri Gerd Müller on siellä vierailulla. Ja kuten jo sanottiin, niin on tärkeää myös, että tämä yhteys pidetään yllä kansallisiin parlamentteihin ja hallituksiin. Hän pyysi minua sitten sanomaan muutaman sanan lausunnostaan ja ottamaan muutaman kohdan esille lausunnosta erityisesti. Missä tapauksessa ei pitäisi hyväksyä neuvoston leikkauksia. Sen vuoksi useimmat tarkistukset koskevat komission ehdotuksen palauttamista. Varmaan kaikki meistä, jotka nyt ovat uutisia lukeneet nyt ja viime viikkoina, niin niille on varmaan selvää, että pakolaiskriisi on ihan sanankuvaamattomassa mittakaavassa. Sen vuoksi tarvitsemme myös budjettikohtaan pakolaisia maahanmuuttajien lisää rahaa ja humanitaariseen apuun. Niitä täytyisi käyttää sellaisiin toimenpiteisiin, joilla toimitaan maahanmuuton syitä vastaan – ja niin, että voidaan ohjata asianmukaisia, asianmukaisesti siirtolaisvirtoja. Sen lisäksi haluamme tehdä työtä erityisesti sen puolesta, että 56 miljoonaa tulisi lisää budjettiin, jotka käytettäisiin koulutustoimiin eh, pakolaisleireillä. Tällä haluamme estää niin kutsutun menetetyn sukupolven ja erityisesti tukea lapsia ja nuoria, jotka ovat pakolaisina tai paossa ja eivät ole välttämättä saaneet koulutusta vuosiin. Lyhyet kannanotot Arne Liitsiltä ja yhdyn niihin täysin ja muuten sitten kiittäisin hyvästä yhteistyöstä muiden varjoesittelyiden kanssa. Kiitoksia. Okay, Selvä, kiitoksia kovasti. Nyt keskustelu ryhmistä, ryhmien edustajat ensinnäkin. Radzier. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Varjovalmistelijamme Joachim Zeller. Ei valitettavasti hänkään voi olla paikalla tänään. Hän on kansanpuolueen puheenjohtajavaliokunnan kokouksessa. Hänen puolestaan haluaisin kuitenkin minäkin kiittää Arne Liitsiä lausunnon valmistelemisesta mielestäni se lähettää aivan oikean viestin, varsinkin kun ajatellaan, mikä kytkös tässä on niin tärkeässä asemassa, eli maa, kriisi ja se, että ei pitäisi leikata, vaan säilyttää tai lisätä yhteistyövaroja. No, sitten täysistunnon siirtolaiskriisi tuli vastaan ja usein on kuultu, että kehitysyhteistyöpolitiikka on osa ratkaisua, mutta sitten kun käydään keskustelua talousarviosta, niin nähdäänkin pelkkiä leikkauksia. Täysin epäjohdonmukaista. Mielestäni meidän täytyy lähettää nyt järkevä viesti meidän valiokunnastamme, että näin, tätä ei pidä hyväksyä. Tämä on tärkein puoli lausunnossa ja kansan puole tukee sitä täysin rinnoin. Eli 26 lisämiljoonaa halutaan koulutukseen pakolaisleireillä. Ja se on aivan niiden painopisteiden linjoilla, joista keskusteltiin ennen kesää. Se on äärimmäisen tärkeää. Ja olen kiitollinen myös tämän momentin ottamisesta lausuntoon. Kiitoksia Charles Görens. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan kertoa teille jotakin. Se on tulossa komissiolta oletettavasti, joka olisi ilmoittanut tai tiedot olisi ilmoittanut sen, että miljardi olisi käytettävissä Afrikan auttamiseksi pakolaiskriisissä nykytilanteessa. Ensimmäinen kysymys kuuluu, onko minun tietoni oikea perustava? Jos näin, mistä tämä raha voi tulla? Tuleeko se Euroopan kehitysrahastosta vai aikoo komissio tässä avata uuden budjettikohdan? Voisiko se olla jo konkreettinen ensi vuoden alusta? Aikooko komission myötä vaikuttaa jäsenvaltioiden myötä, jotka ovat erityisen varovaisia, kun he haluavat siinä, missä pitäisi uudistaa vanhat sitoumukset. Pien. No komissio saa lopuksi vastata. Kollega taitavat tietää vastauksen. Maria Hoiburg ensin ja sitten komissio. Maria. Ja, auch ich möchte mich äh, ganz... Minäkin haluaisin kiittää Anne Lietsiä kovasti tästä lausunnosta. Vihreästä ryhmästä voimme myöskin täysin tukea tätä tekstiehdotusta ja meistäkin mielestä, meidänkin mielestämme siinä on oikeat painopisteet. Komission budjettiehdotushan siinä on vain pieni lisäys, noin 2 prosenttia määrärahoille. Ja siinä täytyy kyllä sitten kysyä, kun on tämä maksukriisi, joka viime vuosina on ollut, eikä sitä ole vieläkään ratkaistu, niin että riittääkö tämä ja pystytäänkö kaikki jäljellä olevat laskut maksamaan. Ja, se, ja neuvosto sitten vielä vähentää näitä rahoja olennaisesti. Ja tämä on meille ongelma, ja tästä on hyvinkin puhuttu tässä. Ja haluaisin vielä painottaa sitä, mitä myös Norman Noiser sanoi. Pakolaisalan leikkaukset ovat sietämättömiä aikana, jolloin Euroopassa meillä on ollut enemmän pakolaisia kuin on ollut sitten toisen maailmansodan. Tämä tilanne on. Ja iloinen siitä, että meillä on täällä yksimielisyys ja tähän pitää edelleenkin kiinnittää huomiota. Ei myöskään voida hyväksyä leikkauksia ylipäänsä. Nyt on kehitysyhteistyön vuosi teemavuosi. 0,7 prosenttia halutaan, halutaan, että se saavutetaan kaikkialla itsemme siihen pysty. Eli omakotipiha täytyy hoitaa kuntoon jota voi saavuttaa tämä tavoite lopultakin. Ja hyvä, että kehutaan sitä, että neuvosto nyt ainakin humanitaarista apua haluaa korottaa ja, ja tätä ehdotusta täytyykin painottaa. Ilmastonsuojelu on meille keskeinen teema vihreissä myös, ja tässä pidämme tietysti hyvänä, että komission leikkaukset ympäristöön ja ilmastonsuojeluun, että niistä halutaan tässä luopua. Se on tietysti järkevää ja tulevaisuuden kannalta järkevää. Arne Litsi vielä kiitokset hyvästä lausunnosta. Ja vielä kerran kiitos kaikille siitä, että olemme oikeastaan tästä maahanmuuttokysymyksestä yhtä mieltä ja voimme tehdä tästä jatkotyötä. Okay, thank you. Kiitos, herra Fransulikka. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, itse asiassa Euroopan unioni ja Euroopan maat ovat nyt kohtaamassa hyvin hankalan tilanteen. Voisin jopa sanoa, että nyt on paljosta kiinni, kun niin paljon siirtolaisia Euroopan pyrkii Ja se saattaa koko Euroopan tulevaisuuden vaaralle. Kun näin haastava tilanne meillä on käsissämme Euroopassa, niin komissio, neuvosto ja parlamentti voisivat nyt kyllä hyväksyä tärkeitä päätöksiä Ja nyt on ehkä syytä ja soitella, kun ei ole tarjolla oikein kunnon strategiaa tai näkemystä, ainakaan jollakin johtajillamme, kun tulevaisuutta mietimme. Tehän tiedätte, että minä, minä kuulun niihin parlamentissa, jotka haluavat vahvistaa Euroopan unionin toimielimiä Euroopan unionia, koska muuta ratkaisua ei ole kuin Euroopan unioni Euroopalle. En toden totta ymmärrä, miten ihmeessä neuvosto haluaa nyt leikata varoja humanitaariselle avulle. Näinä aikoina, surullisina aikoina, kun tilanne on ennennäkemätön Euroopassa. Meidän pitäisi torjua tätä kaikin keinoin yhtä lailla vaikuttaa siltä, että jotkut johtajistamme tai jotkut henkilöistä, jotka johtavat eri elimiä, eivät oikein ymmärrä, että meidän täytyy nimenomaan vakauttaa turvallisia alueita niissä maissa, joista siirtolaisia on tulossa. Kaiken keinoin, humanitaarisen avun keinoin, elintarvikeavun muodossa, mutta myös luomalla turvallisuutta alueilla – nyt on tullut korkea aika, että Euroopan unioni tekisi näitä tärkeitä päätöksiä, pyrkisi vakauttamaan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueita. Muuten en tiedä sitten, mantereemme menee täysin myllerryksiin Afrikan lähitäkin. Joudutaan tilanteeseen, että jos todellakin tähän malli jatkuu, niin se käy aivan sietämättömäksi. Ajatellen hallituksiamme, kansalaisiamme, tai instituutioitamme. Aina sanotaan, että parempi myöhemmin kuin ne milloinkaan. Päinvastoinkaan ei tietenkään voi sanoa. Jos sanotaan myöhemmin, niin se tarkoittaa joskus, että ei koskaan. Siksi esitän puheenjohtaja teille ja kollegoille, että, että pitäisi nyt hälytyskelloja ruveta soittelemaan kaikissa toimielimissä – että tarvitaan humanitaarista apua ja tajuta, että tarvitaan turvallisia alueita pakolaisia varten. Tämä on tärkeä tulevaisuutta ajatella. Totta kai Strasbourgissa ensi viikolla käydään iso keskustelu pakolaiskriisistä. Ja ryhmiltä on päätöslauselman esityksiä tulossa. Jokainen voi ilmaista kantansa tässä hätätilanteessa. Olen samaa mieltä, että tähän täytyy kiireellisesti puuttua. Ihmiset kärsivät nyt tänä päivänä täälläkin puhumme. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole tullut, mutta Euroopan komissio kyllä on paikalla. Teille tuli Göresiltä ihan selvä kysymyskin, ehkä teillä jotain muutakin sanottavaa. Jana, Vladislav, Devkosta ja Pierre Charlier Ekkosta. En tiedä kumpi aloittaa. Rouva Vladislav, ko? Bonjour, je parle pour Dev. Hyvää päivää, minä puhun Devko budjettiyksiköstä. Minä voin vahvistaa, että todellakin on hanke meneillä luoda tämmöinen lisärahasto Sahelin hyväksi, johon suunnattaisiin reilu miljardi euroa. Tulee myös Vera d'autres donateurs kehitysrahastolta tukea siihen, mutta myös jäsenvaltiolta on mutta jos tulee lisää kysymyksiä, niin voimme kyllä vastata kirjallisesti. Tässä kai kysyttiin, että mistä tämä raha tulee, eikä Devcon talousarviosta, vaan EDFstä. Se tulee näistä kahdesta, suurin osa Euroopan kehitysrahastosta, mutta myös budjettikohtia DevColta, jotka tulevat vaikuttamaan siis teemakohtaisesti. Mutta se on ihan uusi budjetti rakenteelta. Ei se ole mistään toisesta budjettikohdasta, josta otetaan rahaa, vaan se on tällainen lisä. Meillä on eräs toinen budjetti kohta, joka toimii samalla tavoin. Siihen kuuluu erilaisia rahastoja, jotka erilaisia rahoittajia, jotka rahoittavat sitä. No, kiitos tiedosta, herra Görens. Niin kyllä minä luulen, että meillä on nyt tässä aika vakava kommunikaatioongelma käsillä. Jäsenvaltioiden osallistumiset ovat laskemassa. Tässä ilmoitetaan uuden rahaston perustamisesta. Tyhjennetään yksi laatikko, jolla täytetään toinen. Onko tämä nyt yleinen tendenssi, että pyritään vähentämään julkista rahoitusta kehitys, kehitykseen, kehitysyhteistyöhön? Minä haluaisin, että näihin selityksiin lisätään jäsenvaltioiden lupaukset, että ne todella lupautuisivat <clears throat> toimintaan ja että tämä tällainen pelleily loppuisi. Jäsenvaltiot ovat todella aivan nollia tässä tilanteessa. Ähm, Joo, tässä täytyy tarkistukset ja protestiäänet tuoda esille oikeassa yhteydessä. Haluatteko jotain vielä muuta sanoa talousarviosta EKKON puolesta, humanitaarisen avun talousarviosta, siitä jotain haluatte lausua? Merci, madame président. Euh, en ce qui concerne... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Mitä tulee humanitaarisen avun budjettiin? Mitä tulee maksu sitoumuksiin se on ihan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, niin kuin se on ennakoitu. Eli DGK on erittäin iloinen tällä hetkellä nykytilanteesta ja kiittää suuresti mm, komitean jäseniä tukusta nimenomaan tarkistusten muodosta, joiden avulla voidaan pääosasto voi jatkaa näitä sitoumuksia, erityisesti mikä liittyy koulutukseen ja rahoituksen siirtäminen yhdestä prosentista neljään prosenttiin koulutuksessa ja kehitysyhteistyössä ensi vuonna, siis neljän prosenttia, mitä tulee maksu. Määrärahoihin on ollut erittäin herkkää aluetta viimeisinä vuosina, mutta teidän tukenne avusta eri tarkistuksilla 2013-2014 ja nykyesitykset budjettiin, jossa halutaan lisätä maksu, määrärahoja maksu, se suhteessa maksusitoumuksiin. Emme ole kuitenkaan vielä pystyneet poistamaan koko menneisyyden painolastia, mutta merkit ovat lupavia, jotta, se, jotta voimme todella selviytyä meidän lupauksistamme ja sitoumuksistamme. Kiitos. Viime viikolla oli aikaisemmin, että sitoumukset ja maksumäärät eivät ole samalla tasolla. Nyt ilmeisesti ovat, eli vähän eteenpäin on päästy. Kiitos kollegojen, jotka ovat painostaneet siihen suuntaan valiokunnassamme. Ai, maksumäärät ovat korkeammalla kuin sitoumukset. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Devcon puolesta vielä jotain muuta. Niin, koska minä haluaisin kiittää esittelijä ja tämän valiokunnan jäseniä, jotka ovat tehneet hyviä tarkistuksia, joiden avulla voidaan korjata tämä budjetti, kun puhutaan maksumäärärahoista ja maksusitoumuksista. Mitä tulee maksumäärärahoihin, me olemme jo vuodesta 2013 törmänneet, törmänneet riittämättömyyteen. Tänä vuonna on käytetty jo 80 prosenttia käytettävissä olevista varoista ja monet budjettikohdat on jo käytetty, esimerkiksi elintarviketurvallisuus ja ympäristökohdat. Me olemme sitä mieltä, että tänä vuonna saamme maksamattomia laskuja noin 683 miljoonalle. Se on siis negatiivista, jos ajattelemme ympäristöpolitiikkaa ja jos ajattelemme myös edunsaajia. Minä en halua toistaa. On erittäin tärkeää saada riittävästi maksumäärärahoja. Kiitämme tätä valiokuntaa aina antamastaan tuesta. Very much. Kiitoksia kovasti. No niin kollegat, Muita puheenvuorotyötyjä ei näyttäisi olevan, eli päätämme kuutoskohdan käsittelyyn. Sitten seitsemän muut asiat. Onko jollain jotain muuta asiaa kerrottavaksi meille? Ei, jos ei, niin seuraava kokouksemme on 23. päivä syyskuuta. Kiitos tulkeille. 21. syyskuuta ja kiitos pikaisesta kokoustamisesta.